kymmenen vuoden jälkeisistä tapahtumista. Tämä jää lastemme tiedoksi, mutta toivon kaikkea hyvää näinä kriisin aikoina meille kaikille. Bene, adesso però proced- no niin, nyt voimme siirtyä äänestämään. Meillä on yli tunti aikaa, eli vaaditaan keskittymistä. Jos haluatte koneäänestyksiä, niin pyydätte niitä, niitä sitten heti, niin kuin on jo ilmoitettu ja päätetty puheenjohtajakokouksessa, niin äänestysselityksiä emme tänään suullisena kuule. Ne käsitellään huomenna. Alfonsin mietintö. Nimenhuutoäänestys. Ei, vaan esittelijä Alfonsi, onko teillä sanottavaa äänestystä? Kollegi, per favore, su- kollegat, olkaa hyvät. Hänen oikeutensa on se. Me haluamme rauhallisesti jatkaa äänestystä, muuten tähän menee kaksi tuntia. Olkaa hyvä. Mikrofoniongelma. Kiitos puhemies. Nyt toimii aivan lyhyesti Kulttuurinen moninaisuus, monimuotoisuus, joka on mietinnön aiheena, on Euroopan rakentamisen keskeinen seikka, joka vahvistettiin Lissabonin sopimuksessa. Unionin täytyy edesauttaa kulttuurin moninaisuutta, kansallista ja alueellista monimuotoisuutta instituutioiden on reagoitava, kun useisiin kymmeniin kieliin kohdistuu suuri uhka Tätä myös UNESCO-tutkimuksellaan on totenut. Kyse on eurooppalaisesta perimästä, perinnöstä. Aina kun kieli katoaa, niin näin käy. Meidän täytyy ryhtyä toimiin, joita liian kauan on jätetty tekemättä. Työssä täytyy muistaa lukuisia ryhmiä. Kulttuurivaliokunnassa työ sai suurten, suurimman osan ryhmistä tuen ja toivon, että myös täysistunto tätä tukee. Näin parlamentti voi käynnistää uuden dynamiikan, joka tuo toivoa kymmenille miljoonille eurooppalaisille niin, että he voivat käyttää vanhemmilta oppimansa kieltä ja sitä voidaan siirtää myös tuleville sukupolville. Kiitos. Grazie. Il voto. Kiitos. Äänestys alkaa. äänestys. Voto chiuso. Äänestys päättyy. adottato. Hyväksytty. Groten mietintö. Puolesta äänet. Pu- vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lavian mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen Lavian mietintö, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lavia Von mietintö, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Fernandesin mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lavian mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt tarvitaan todellakin keskittymistä ja huomiota, koska tämä on monimutkainen äänestys. Kyseessä on Lepagin mietintö. 50 ympäristövaliokunnan tarkistusta. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Puhemies, varoittaisin tästä äänestyslistasta, joka on EPP-ryhmän merkintöjä. Tarkistus 16, 60, 60. Siinä on kohta kohdalta äänestyskohdasta kahdesta osassa. Ensimmäinen osa on nimenhuutoäänestys, Siihen on merkitty keskeiseksi äänestyksessä, avainäänestyksessä. Ja toinen osa, joka on niin ikään nimenhuutoäänestys, sen pitäisi niin ikään olla avainäänestys, keskeinen äänestys. Sitä ei ole merkitty tähän listaan. Mutta sen pitäisi olla niin ikään avainäänestys, keskeinen äänestys. Tämä toinenkin osa ö, tarkistuksessa 60. Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Kiitos. Nyt äänestämme kokonaisuutena 50 tarkistuksesta. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 tarkistusta teollisuusvaliokunnalta. Kokonaisuutena puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Votazione. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Emendamento 3. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi. Check. Voto aperto. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. È chiaramente respinto. Selkeästi hylätty. Jos haluatte tarkistusta, niin tarkistetaan. No niin, äänestys alkaa. Kiusa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 15. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Nyt pitää tarkistaa. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Voto kius. Ja päättyy. Selkeästi hylätty. 26 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 Haluatte tarkistusta? 44. Chiuso il voto. Äänestys päättyy. Hylätty. 45 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta. Tarkistetaan 48. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 94, ahaa, äänestys alkaa. 93, äänestys päättyy. Hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa Check, prima... Tarkistetaan ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nostakaa kädet kunnolla. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 110 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No niin, tarkistetaan. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. È stato respinto per due voti. Kahdella äänellä hylätty. Eli täytyy olla täsmällinen salissa. 122. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 138 puolesta. Vastaan Tarkistetaan. 138 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Aha, 140 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Toden totta, hylätty. 41 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 41. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hylätty. 184 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Nostakaapa käsiä kunnolla. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Check. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 144. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 42 äänestys alkaa. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. 63 osassa äänestys. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tässä oli vain kaksi osaa. Korjaan itseäni. Ja sitten 188 raukeaa 147 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, koska kädet eivät nouse. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 63 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme kolmannen osan. Äänestys alkaa. Voto kiusa ja päättyy. Hylätty. 189 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. 189. Ja päättyy. Hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 nimenhuuto äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää Tämä pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Juuso. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 152 kolmessa osassa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 131 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 167 raukeaa. 167 nimenhuuto Äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 152 äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 167. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 181. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 178 raukeaa. 81 raukeaa. 152 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 167. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 raukeaa. 83 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta ty- vastaan tyhjää hylätty. 153. Mhm. Aha, tarkistamme. 187. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 85 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 96.7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 154 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 169, 171, 149 puolesta vastaan. Tyhjää. Voitteko nostaa käsiä kunnolla puolesta äänet vastaan? Tyhjää. Tarkistamme, oliko hyväksytty vai hylätty. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 169, 171 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Äänestys alkaa 157. Äänestys päättyy. Hylätty. 107 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme kolmannen osan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 179. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 159. Äänestys alkaa, huuta äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 166 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 161 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 112. 111 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Approvato. Hyväksytty. 112 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 113, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 114, Nimenhuuto Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 115, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 116. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 162 raukeaa. 167. 117. Äänestys päättyy. Hylätty. 100 18. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 119. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. 186. Tässä on esittelijän tarkistus, olkaa hyvä. La relatrice. Esittelijä.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 chiede la ma sì, sì, ma, che, che alzi la mano e poi la cabina la, la vede e Eh, può alzare la mano? Voitteko nostaa kätenne, esittelijä? Selvä. Kiitos. Formidable. Merci. Hienoa. Kiitos tekniikan. Ehdotan suullista tarkistusta. Ehdotan, että poistetaan tämä kohta pikku D liitteestä 9, joka liittyy selluloosa puuaineisiin, niin että ne ovat mukana tässä kohdassa A liitteessä 9. Kysymys on hyvin tekninen, mutta tarkoituksena on toimia niin, että nämä selluloosa-ainekset ovat mukana listalla, jossa on näitä edistyksellisiä polttoaineita. Toivottavasti tämä tuli selväksi. Kiitos. Jos kukaan ei vastusta tätä, niin äänestämme näin, niin kuin esittelijä ehdottaa, 186 puolesta vastaan. Tyhjää. Uudelleen vielä puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Vuoto Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 180 vedetty pois. 121 ja 165 raukeavat. Johdatus on kappale 1. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus. Kuusi, ei vaan 123 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 7 puolesta Tarkistamme edellisen 124. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty kolmella äänellä. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 126 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 127 raukeaa, 128 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 174 puolesta. Aha, haluatte tarkistaa 128. Äänestys päättyy. Hylätty. 174 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 Aha, tarkistamme. 130. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty se oli. 175. Raukeaa. 182 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Jos haluatte tarkistaa, tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 18. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 176 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 132 puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hylätty. 183 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. 183. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 19. Raukeaa. 134 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. hylätty. 20 ensimmäisessä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukeaa. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 141 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty, koska äänet menivät tasan 339. No niin. Nyt komission ehdotus näin muutettuna nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. La relatrice la La vuole di nuovo... Esittelijä haluaa, esittelijä haluaa vielä käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Arvoisa puhemies, haluaisin ehdottaa, että lykkäämme päätöslauselma äänestystä 57 2 säännön mukaisesti niin, että saisin neuvottelumandaatin. Prego. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, täällä on ollut niin kiistanalainen mietintö. Minun ryhmäni haluaisi ehdottomasti mennä toiseen käsittelyyn. Emmekä kannata tätä ehdotusta. Bene, mettiamo in voto la proposta. äänestämme esittelijän ehdotuksesta puolesta äänet vastaan tyhjää. Tarkistamme, vaikkakin luulen, että tämä oli hylätty. Voto aperto. Äänestys alkaa. No niin, nyt alkaa äänestys. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Quindi pongo in votazione. Näin ollen päätöslauselma, lainsäädäntöpäätöslauselma äänestyksenä. Äänestys alkaa. La votazione è... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Bene, votazione Lövin. Vuorossa äänestys Lövinin mietinnöstä. Pyytäisin kuitenkin rauhoittumaan. Meillä on kuusi tarsasitystä ympäristövalikosta puolesta Pyydän nostamaan vastaan tyhjää. Hyväksytty. Pyytäisin hiljaisuutta. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän nostamaan kädet selkeästi ylös, muuten tämä äänestys tulee kestämään. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 tarkistetaan. Tarkistus 9 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. tarkistetaan. Tarkistus 11 tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13. Suullinen äänestys esittelijältä. Suullinen tarkistus esittelijältä. Okei. Okay. Eh, Kiitos puhemies. Minä haluaisin muuttaa päivämäärää Ar- artiklassa 31.10.31.12. 12.13, koska nyt on syyskuu, joten aika komissio olisi aivan liian lyhyt tehdä uutta arviointia. Kiitos. Non ci sono opposizione. En näitä kukaan vastustaa. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 14 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Approvato. Hyväksytty. Tarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestyksellä tarkistus 16. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Kukaan puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 19. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt muutettu komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätösmaesitys äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Le Grip. Le Grip. Yksi ensimmäinen kokonaisuus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nimenhuutto äänestyksellä äh, blokki kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt nimenomaan äänestyksellä lainsäädäntöpäätösmaan esitys puolesta äänestys alkaa. Approvato. Hyväksytty. Nyt Skottan mietintö. Ensimmäinen kokonaisuus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi no niin, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätelmää esitys nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Krooten mietintö. Esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron. Mike Rumso. Eh, vielen Dank. Kiitoksia puhemies Hyvät kollegat, en nyt halua kirjoittaa ketään lounalta, mutta ennen kuin voimme lounastaa, meidän täytyy äänestää viidestä amiesdirektiivistä. Ja me olemme saaneet sopimuksen äh, neuvoston kanssa, mutta parlamentti pitää tärkeänä, eli ENVI-valiokunta, että nämä muutetut oikeustekstit saadaan julkistettua tähän mennessä. Ei tullut mitään komission tiedonantoa asiasta, mutta epävirallisesti olemme saaneet tiedonannon siitä, että tämä ilmo, julkistettaisiin kuukauden kuluessa. Tämä oli tärkeä kollegoille, halusin tästä ilmoittaa ja nyt voidaan äänestää tästä mietinnöstä. Bene. Blocco 1 a favore. Ensimmäinen kokonaisuus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Blokki 2 kaatuu. Ja nyt äänestetään komission ehdotuksesta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksellä lainsäädäntöpäätösmaesitys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sanonin mietintö. Herra Kuntissa haluaa käyttää puheenvuoron. Thank you arvoisa puhemies. Arvoisat kollegat, puheenjohtajakokouksessa minun ryhmäni esitti, että tämä asia täällä tulisi hyväksyttäväksi vasta keskustelun jälkeen. Kuitenkin tämä, tässä on kysymyksessä hyvin tärkeä ja vakava asia. Minä olen lausunnon laatijana ollut tässä mukana ja nythän on niin, että useimmat viittaukset palaavat tähän asiaan, josta on kysymys. Nimittäin kyseessä on ympäristövaikutusten arviointi julkisissa ja yksityisissä projekteissa. Siksi tämä onkin vakava asia ja halusin kernaasti kuullut kaikkien mielipiteen, mutta se ei ollut mahdollista. Siksi, rouva puhemies, arvoisat kollegat, haluankin tehdä seuraavan ehdotuksen. Me tarvitsisimme keskustelua, meidän täytyisi kuulla myös komissiota ja parlamentin täytyy todellakin käsitellä tämä, tämä asia vastuullisesti. Tiedän tietenkin, että painetta löytyy joka puolelta. Siksi ehdotankin, että lokakuussa täysistunnossa todellakin äänestäisimme tästä asiasta keskustelun jälkeen. Me tarvitsemme keskustelua tästä hyvin vakavasta ja tärkeästä aiheesta. Kiitoksia, puhemies. Quindi lei vuole posporre... No, vielä kerran. Te siis haluaisitte että myös tämä siirrettäisiin lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon. Kuka on tämän puolesta, kuka on tätä vastaan, jos ylipäätään kukaan haluaa käyttää puheenvuoron asiasta, mutta vain äänestämme asiasta. Eikö? Ei ole. Joten puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Relazione Gabriel. Gabrielin mietintö nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen Gabrielin mietintö. Nimenhuoltoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Papa Nikolaon mietintö. Ko, kohta kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 34, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 52 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kohta 62 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 63. Kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 67 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa nimenhuuto äänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei. Ja näin perustuslaisema esitys äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen jälkeen Ksidlevskan mietintö. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 3 äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, toden osa tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 8, 16 kahdessa osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toden osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18 puolesta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 Hyväksytty. Kohta 25. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Kohta 39. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Neljäsosa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 42. Kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kohta 44 nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kohta 57. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 58, tarkistus, kohta 58 kolmas, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 59, kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 60. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 67, kahdet kolmessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kohta 68, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74, osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhoitoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 76. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 82 äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Juhlantosan kappale F kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Juhlantosan kappale G. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Juhlantosan kappale S. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt päätösoma esitys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt Koratsa Biltin mietintö. Aplausi Relazione Corazza Corazza Biltin mietintö. Tarkistus 9. Nimenhoitoäänestyksellä äänestys alkaa. Anteeksi. Rova Corazza Bilt. Uh, very, briefly. Aivan lyhyesti. Kiitos puhemies, haluaisin vedota kollegoihin, kaikkiin kollegoihin, jotta he äänestäisivät vastuullisesti palveludirektiivin puolesta, eivätkä äänestäisi työpaikkoja vastaan Euroopassa. Me haluamme totta kai ottaa kaikki SDn esiin nostamat huolet. Sosiaalinen dimensio otetaan kyllä huomioon palveludirektiivissä. Kiitos puhemies. Allora possiamo procedere al voto. Siirrymme äänestykseen. Tarkistus 9. Nimenhoito äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10. Nimenhuoltoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 11 puolesta, äänesteksi äänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa, päättyy, hylätty. Tarkistus 12 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8 nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt Loppuäänestys nimenhuolto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viimeinen mietintö. An, olko, esittely, joka hyvä. Niin pahoittelen sitä, että punavihreä ryhmä äänesti mietintöä vastaan. Se on vastuutonta ja työpaikkavihamielistä linjaa, jota minä kovasti pahoittelen. Bene, procediamo alla relazione men... Siirrymme Menendez del Vajen mietintöön. Ah, Rova Gebhardt, olkaa hyvä anteeksi, teillä on puheenvuoro. Also, Hyvät kollegat, <clears throat> me sosiaalidemokraatteina me emme voi missään tapauksessa hyväksyä mietintöä, jossa sosiaalinen ulottuvuus palveluista unohdetaan ja ja minä heitän tämän vastineena Koratsa Biltin äsken, äskeiselle huomautukselle. Bene, ultima relazione men... Viimeinen mietintö, Menendez Faye. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tämä tarkistetaan. Haluatte tarkistusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt päätösasema esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos yhteistyöstä. Istunto on keskeytetty kello 14.30.